tuolta päivänä. Seuraava kohta esityslistalla on McIntyren mietintö, puutarhaviljely ja annan puheenvuoron esittelijälle neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puhemies. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että pystyin laatimaan tämän mietinnön, esittämään sen tänään ja toivon vilpittömästi, että se saa laaja-alaista tukea äänestyksessä. Puutarhaviljan on erittäin tärkeä aihe Euroopassa ja se on sellainen aihe, joka voi todella vaikuttaa sekä Euroopan talouteen että myöskin maailman ruokkimiseen näinä aikoina, kun kaikki olemme huolissamme elintarviketurvallisuudestamme puutarhan viljely voi todella vaikuttaa merkittävästi tähän asiaan. Tässä mietinnössä painotetaan sitä, kuinka tärkeää on edistää puutarhan alaa jotta se voisi kilpailla paremmin maailmanlaajuisilla markkinoilla. Innovaatio, tutkimuksen, energiatehokkuuden kautta ja myöskin ilmastonmuutossopeutusten kautta. Näiden, näitä asioita on kaikkia käsitelty mietinnössä. Elintarviketurvallisuus on erittäin tärkeä asia, iso aihe meille kaikille. 20 vuoden kuluessa tarvitsemme 40 prosenttia enemmän ruokaa kuin mitä nyt tuotamme. Ja tällä hetkellä Puutarhaviljely tuottaa 18 prosenttia Euroopan maataloustuotteista ja se käyttää ainoastaan kolme prosenttia maasta, joten todella voidaan edetä tällä alalla. Siellä on paljon potentiaalia. Meidän pitää myös pyrkiä viemään tuotteita ja tässä mietinnössä painotetaan sitä, että se pitää sitä pitää helpottaa tuottajillemme, jotta pääsevät kolmannensien maiden markkinoille. Koristekasvien arvo on noin 1,9 miljardia vuodessa, eli siis niiden vientiarvo. On paljon muitakin asioita, joita haluaisin tuoda esille, mutta minulla ei nyt ole aikaa tässä kattaa kaikkia. Tässä mietinnössä tuetaan tuottajajärjestöjä erityisesti ja pyydetään, että kun komissio arvioi tätä järjestelmää, että se voisi antaa jotakin selkeitä käytännönläheisiä sääntöjä siitä, että kuinka nämä tuottajajärjestöt voivat toimia ja kuinka markkinaolosuhteet säädellään eri jäsenvaltioissa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi näitä tuottajajärjestöjä ei tunnisteta koska ne eivät sovi siihen tapaan, jolla komissio näkee niiden toimivan. Eli todellakin niistä pitää saada eh, paljon ikään kuin hyödyllisempiä kasvattajille järjestöille. Sitten toinen asia, joka tähän liittyy, on integroitu tuholaishallinto. Se on sellainen asia, jossa on paljon potentiaalia tuleville tulevaisuuden kehityksille. Jos me haluamme kilpailla maailmanlaisilla markkinoilla, niin meidän pitää käyttää uusia metodeja, uusia tekniikoita. Me emme voi vain haudata päätämme hiekkaan ja sanoa, että haluamme palata luomu tapoihin, eikä mekään voi halua puuttua mihinkään. Meille on mahdollisuus parantaa tapojamme toimia mutta tällä hetkellä emme pysty pärjäämään ilman erilaisia tuotteita kasvinsuojelutuotteita. meidän pitää taata se että kaikki päätökset joita teemme perustuu tieteelliseen todistusaineistoon eikä ainoastaan mielivaltaisiin ajatuksiin. ja haluaisin todella kunnioittaa järjestöjä Äh, Brightons University esimerkiksi omalla alueellani, West Midlandsin alueella, he ovat hyvin aktiivisia tällä alalla. Ja sitten lopulta haluan sanoa vielä, että kun katsomme nyt nuorisotyöttömyyslukuja eri puolilla Euroopassa, meillä on todella mahdollisuus antaa hienoja uria, töitä, äh, puutarhaviljelijöille. Me tarvitsemme kaiken tyyppisiä ammattilaisia tällä alalla ja kaikki nämä voivat todella johtaa sellaisille uurille, joille meidän pitää kannustaa nuoriamme. Kiitos. Bardzo, pani, pani Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Ja